Ah, okay, gut. Uh, good afternoon to all. Wir wollen unsere... Hyvää iltapäivää kaikille. Nyt aloittelemme kokoustamme. Kiitos siitä, että tulitte suurin piirtein ajoissa. Kaikki tärkeät henkilöt ovat paikalla. Tervetuloa. Meillä on muutama kohta tähän aluksi. Huomenna käymme keskustelua neljän valtiovarainministerin kanssa Saksasta, Alankomaista, Italiasta ja Irlannista. Ranskan ministeri sanoi tästä eilen lyhyellä varoitusajalla irti, koska hän joutuu valmistelemaan kansallispäivän tapahtumia presidentin kanssa. Presidentti haluaa jo saada heti lomien jälkeen tiettyjä toimia käyntiin ja näin. Meidän täytyy ymmärtää ranskalaista ministeriä. Meillä on siis täällä Saksan, Italian, Alankomaiden ja Irlannin ministerit. Kolme heistä on varsin kokeneita, yksi varsin uusi. Ja taksevaliokunnan kokemusten perusteella sielläkin kuulimme neljä ministeriä. Niin varmasti samalla tavoin voimme katsoa kansainvälisiä sopimuksia, kansallista vastuuta ja niin edelleen tulevia toimia kysymysvastausmallilla. Ja jokainen heistä käyttää viiden minuutin alkupuheenvuoron nykytilanteesta ja sitten meillä on mahdollisuus esittää lyhyitä kysymyksiä ja vastauksia. Katsotaan sitten, miten tämä toimii. Sitten Jorovan kuuleminen jo hoidettiinkin. Sen hoisi varapuheenjohtajamme, koska meille tuli henkilöstömuutoksia, jonka takia en itse päässyt paikalle. Sitten Portugalin matka. Se oli aikaisemmin ja sitten viime viikonloppuna oli Kyproksen matka. Pöytäkirjoja valmistella, niin ne saadaan pian nähtäville. Tässä oli suuria eroja. Minusta Portugalissa esitettiin aika paljon erilaisia avoimia kysymyksiä eri poliittisilta tahoilta Kyproksella paino on ollut niin suurta, että monet asiat on saatu selvitettyä. Tämä oli meidän vaikutelmamme. Totta kai sielläkin on edelleen avoimia kysymyksiä. Sitten mandaattimme pidennys joulukuuhun saakka. Näin meillä on siis yhteensä puolitoista vuotta aikaa. Ja sitten viimeistään marras tai joulukuun täysistunnossa sitten päätän, meidän mietinnöstämme ja suosituksistamme päätetään. Tässä kaikki ilmoitusluontoiset asiat. Tänään käsittelemme kertomusta ja suosituksia. Haluan nyt jo kiittää esittelijöitä Jetsek ja Kofod heidän asiakirjoistaan ja huomaan, että joitakin käännöksiäkin on jo saatu. Ei valitettavasti vielä suomeksi joten olette voinut, voineet sitten jo hieman tutustua teksteihin. En puhu nyt kovinkaan pitkään. Työtä on tehty kovasti. Lisäyksiä ja täydennyksiä varmasti vielä tulee. Asiakirjoja on vielä täydennetty. Osittain niitä saatiin vasta viime viikolla – sitten meidän täytyy katsoa tarkemmin näitä tiedonkeruumatkoja. Ja uskon myös, että Panama-tutkinta valiokunnassa vaikka meillä olikin aika rajalliset mahdollisuudet toimia, niin Silti me joudumme vielä täydentämään tiettyjä muita kysymyksiä. En lähde nyt arvioimaan tilannetta, mutta esitän vain nämä alkusanat. Ja nyt ainakin välittömästi puheenvuoron esittelijälle Jeppe Kofod aloittaa 10 minuuttia aikaa hänelle tai heille ja sitten varjoesittelijät. Jeppe, olkaa hyvä, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös huomioista. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että meillä nyt on tämä kehys, jota meidän on noudatettava työssämme, erityisesti mitä tulee asiakirjojen saatavuuteen. Siitähän on kir- keskusteltu paljonkin. Kiitos, että kaikki olette tulleet paikalle. Kiitän myös sihteeristöä ammattimaisuudesta ja arvokkaasta osallisuudesta työhön. Kiitän my- my- kaikkia, jotka ovat auttaneet tämän valiokunnan yhteisesittelijöitä. Kaikkien muidenkin osuus on ollut tärkeää. Tutkintavaliokunta muotona kehittyy jatkuvasti, mutta on hienoa nähdä, että tähän on näin ammattimaisesti ja aktiivisesti osallistuttu. Ennen kuin menen tämän mietintöluonnoksen yksityiskohtiin, niin haluaisin nyt palata hieman vaatimuksiin, joita käsittelemme. Tämä on tutkintavaliokunta. Eli meidän pitää pysytellä kaikissa tosiseikoissa ja niihin tuloksemme sitten perustuvat. Ja kaikki tiedot pitää jakaa koko valiokunnalle, kaikille jäsenille. Ja nyt mietintöluonnoksemme perustuukin näihin lukuihin ja tosiseikkoihin. Tämä on siis mietintöluonnos. Se on kolme osainen. Ensimmäinen osa koskee tuloksia tai havaintoja. Toisessa osassa ovat suositukset. Ja sitten kolmas osa on liite, jossa kuvaillaan tarkemmin valiokunnan järjestämiä tilaisuuksia, esimerkiksi kuulemisia ja muita sellaisia. Siellä on myös osa asiakirjoista, joita olemme työssämme käyttäneet. Työn, meillä on vain vähän aikaa tehdä tämä työ loppuun. Meillä on siis kiire ja emme voi kovinkaan paljon mitään määräaikoja enää lykätä tai muuten siirtää. Ja siksi pyydänkin, että työskentelette mahdollisimman joustavasti ja kaikki pyritte kompromissiin. Me otamme huolellisesti kyllä huomioon kaikkien ryhmien kommentit tässä prosessissa. Tarkistusten jättämisen määräajan jälkeen katsomme kaikki tarkistukset ja sitten niiden perusteella laadimme kompromissitarkistuksia. Ja meidän pitäisi kaikkien pysyä mielessä, että jos saamme laajan kompromissin aikaiseksi, niin saamme välitettyä kansalaisille ja myös jäsenvaltioille ja komissiolle, yrityksille, kaikille mahdollisimman selkeän viestin. Verokierto, verovälttely, Niitä olemme pyrkineet selvittämään eri verotuksellisilla lainkäyttöalueilla ja me olemme katsoneet, että nämä tällaiset tietyt verorakenteet ovat välineitä, joita käytetään. Erityisesti monikansalliset yritykset käyttää. Sitten toinen asia, rahanpesu ja rahanpesun vastainen lainsäädäntö luettelo korkean riskin kolmansista maista, sitten tällaisista äh, rahoitusalan selvitysyksiköistä on tässä myös kyse jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Olemme keskustelleet eri äh, tarkastuskäyntien yhteydessä eri jäsenvaltioissa. Myöskin toimeenpanevat äh, viranomaiset ovat osallistuneet työhön. Ja meillä on paljon näistäkin suosituksia. Sitten kolmas aihepiiri on välittäjät. Tämä on hyvin arkaluonteinen asia. Ja meidän täytyy tutkia todella, että minkälaisia vastuita näillä välitteillä, kuten pankeilla, asianajajilla, kirjanpitäjillä, varainhoitoyrityksillä ja muilla on, ja minkälainen säädöskehys niiden toimintaa oikeastaan sääntelee. Me Pitää olla jonkinlainen rikosoikeudellinenkin vastuu niin, että laittomuuksista joutuu saamaan rangaistuksia ja seuraamuksia esimerkiksi rahanpesurikoksista. Myöskin kehitysmaat on tässä otettu huomioon, mutta kolmannet maat yleisestikin. Ja monet laittomat käytännöt vaikuttavat suhteettoman paljon erityisesti kolmansissa maissa ja siksi meidän täytyy tehdä niiden kanssa yhteistyötä. Sitten väärinkäytösten paljastajat tai ilmiantajat, jälleen kerran korostamme sitä, että tälläkin alalla on ryhdyttävä toiminta. Meillä ei ole mikään uusi asia. Kuusi on sitten toimielinten välinen yhteistyö. Me tiedämme, minkälainen periaatteessa toimielinten välinen yhteistyö on ja mitä sen pitäisi olla, mutta erityisesti neuvoston taholta on ollut yhteistyöhalottomuutta. Ja on todella tärkeää, että jäsenvaltiot lisäävät toimenpiteitä verojärjestelmiä parantaakseen. Panavaliokunta on useissa kohdissa havainnut verotuksen hallinnollista tai huonoa verohallintoa eri jäsenvaltioissa ja kolmansien maiden luettelot ja rahanpesuun vastaisen lainsäädännön puutteellisuus ovat asioita, joihin, joissa huonoa hallintoa on esiintynyt. Tulostemme perusteella on myös laadittu suosituksia erillisessä mietinnössä – Olemme ottaneet nämä monet asiat huomioon, saaneet myös kommentteja varjoesittelijöiltä. Ja haluamme erityisesti, että jäsenvaltiot tekevät tiivimpää yhteistyötä kanssamme ja ryhtyvät parempiin toimenpiteisiin, jotta suuret yritykset erityisesti tai laittomuuksiin syyllistyvät joutuvat vastuuseen teoistaan. tällainen todellinen EUn selvitys, net verkosto jos me todella haluamme sellaisen luoda, niin jäsenvaltioissa vaaditaan kunnollista ja tehokasta hallintoa. Ja tietysti veroparatiiseista ja verovälttelystä, veronkierrosta tarvitaan myös kunnollista tilastotietoa. Se, miten tämä vaikuttaa kolmansiin maihin ja miten niiden kanssa tehdään töitä. Ja tässä mietintöluonnoksessa toistetaan takse kaksi valiokunnan mietinnönkin löydökset tai havainnot. Eli EU-tasolla täytyy myös parantaa toimielinten kapasiteettia ja puuttua näihin asioihin. Itsesääntely Tietyt säännellyt ammatit ovat tässä mukana. Tarvitaan enemmän toimia pankkeja ja muita tällaisia välittäjiä kohtaan, jotka saattavat edistää rahanpesua ja veronkiertoa globaalisti. Pitää ottaa huomioon siis maailmanlaajuinen ulottuvuus vaikkapa YK puitteissa. Ja kaikki väärinkäytösten ilmiönteet, olipa sitten kyse julkisesta tai yksityisestä toiminnasta. Pitäisi mennä vielä pidemmälle ja varmasti tarkistuksenne sen sallivatkin. Ja kehotan kaikkia teitä pyrkimään sellaisiin kompromisseihin, jotka sitten on mahdollista saada läpi äänestyksissä ja nyt en tästä tämän enempää puhukaan, vaan odotan suuresti teidän kommenttejanne ja sitten saamme nämä mietinnöt ja muut tehtyä. Kiitos. Kofod. Kiitoksia paljon kollega Kofod tästä yleiskuvasta ja siitä, että tässä todella nyt aktiivisesti pyritään löytämään mahdollisimman laaja konsensus. Tämä on välttämätöntä, jos haluamme ylläpitää tarvittavaa painetta. Seuraavaksi sitten Petri Jetsek. Kiitos puheenjohtaja. Täydentääkseni siitä, mitä Jeppe sanoi, ja korostaakseni jotakin asioita, toteaisin, että yksi pääjohtopäätöksistä tästä työstä on se, että käytäntö, että Panama-paperit ovat esille, eivät olisi tapahtuneet ainakaan näin laajasti, jos kansalliset hallitukset ja komissio olisivat kantaneet vastuunsa ja toimineet proaktiivisemmin parantaakseen täytäntöönpanoa EUn lainsäädännössä. Oli viitteitä huonosta hallinnosta, kuten mietinnössä sanotaankin, 57 ja 58 kohdat. Näissä viitataan rahanpesun vastaisen direktiivin kolme ja rikkomismenettelyitä kohdistettiin useisiin jäsenvaltioihin, mutta silti oli puutteita direktiivin täytäntöpanossa. Tässä myös kyseenalaistetaan rikkomismenettelyn laatu ja peräänkuulutetaan toimia jäsenvaltioilta. Jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet tämän mukaan rahanpesun vastaisen direktiivin kolmosen täytäntöönpanossa. Ja näyttää siltä, että myös komissio on mahdollisesti epäonnistunut säännösten voimasaattamisessa ja siinä, että taattaisiin kunnollinen täytäntöönpano. Todetaan myös, että kansalliset viranomaiset jo ennen Panama-papereiden esiintuloa, eivät valvoneet tiettyjä viranomaisia oikealla tavalla, eikä annettu sanktioita sellaisille pankkilaitoksille, jotka olivat räikeästi rikkoneet kansallisella tasolla AMLD 3 säännöksiä. Kohdassa 5 todetaan, että neuvoston ja komission välisen yhteistyön puute ja se, että meitä estettiin saamasta asiakirjoja käyttöön, on yhteistyön estämisestä. Ja tämä todella haittasi voimakkaalla tavalla meidän työtämme. Ja huolestuttavampaa ja tärkeämpää on ehkä se, että se tosiasia, että komissio ei käytä kylliksi resursseja täytäntöönpanoon ja valvontaan rahanpesun vastaisessa direktiivissä, kuten näimme delegoidussa säädöksessä, jotka koskevat korkean riskin kolmansia maita ja niihin liittyviä huonon hallinnon tapauksia. Nyt näyttää, että komissio vihdoin on suhtautunut asiaan vakavammin ja valmistautuu tulevan työhön. On hyvä, että olemme nyt saaneet Jeppen kanssa aikaan yhteisen poliittisia suosituksia – tässä keskitytään entistä suurempaan avoimuuteen, siihen miten välittäjä voitaisiin säännellä entistä paremmin, miten saataisiin enemmän avoimuutta tosiasiallisiin omistajiin. Ja valitetaan, valitetaan sitä, että neuvosto estää tosiasiallisten omistajien toiminnan trustin osalta. Me katsomme välittäjiä, jotka helpottavat veronkiertoa, veron, veron, veropetoksia ja rahanpesua. Tarvitaan entistä parempaa verohallintojen ja rahanpesuun selvityskeskusten välistä tietojen vaihtoa. Tarvitaan ensi, entistä enemmän resursseja viranomaisille, mutta erityisesti juuri FIU, rahanpesun selvityskeskuksille. Sitten väärinkäytösten paljastajat. Heidän osaltaan on sanottu, että tarvitaan heidän, heitä suojaavaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Ja mitä tulee esimerkiksi tutkintavaliokunnan oikeuksiin, sen toimivaltuuksia pitäisi merkittävästi muuttaa, jos halutaan, että sen toiminta olisi vastaisuudessa tehokkaampaa. Parlamentin tulisi tätä pohtia Yhdysvaltain kongressissa tästä meillä on hyvä esimerkki. Suosituksista vielä lisäisin, että jotkut niistä voidaan ratkaista suoraan tarkistamalla nykyistä rahanpesun vastaista direktiiviä. No, tästä neuvotellaan osittain kolmikantaneuvotteluissa, mutta jälleen kerran voidaan havaita, että ainakin jotkut jäsenvaltiot estävät merkittäviä avoimuutta peräänkuuluttavia uudistuksia. Toivottavasti poliittiset ryhmät pääsevät tästä mietinnöstä sopuun. Toivottavasti tämä voi vahvistaa mandaattiamme, kun neuvottelemme rahanpesun vastaista direktiivistä neuvoston kanssa. Ja mitä suurempi kannatus tälle saadaan, sitä paremmin suosituksia saadaan toteutettua. Tämä on nyt ensimmäinen panavaliokunnan mietintö ja todella pyytäisin teitä tukemaan tätä tekstiä. Kiitos. Kiitoksia kovasti kummallekin esittelijälle. Haluaisin korostaa vielä sitä, että täällä valiokunnassa voimme tehdä tarkistuksia tämän mietinnön kumpaankin osaan kun taas täysistunnossa voidaan täydentää vain suosituksia. Sen halusin vielä sanoa. Eli jäsenet voivat jättää tarkistuksia mietinnön mihin osaan tahansa, mutta täysistunto käsittelyssä sitten enää vain suosituksiin. Seuraavaksi Niidemaa ja EVPstä. Ole hyvä. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että tämä on ollut pitkällinen ja hankara työ tästä tärkeästä aiheesta. Kyse on sellaisesta työstä, jolla pyritään parantamaan taks, verohallintoa EU:ssa. Tässä on hyvin kattavasti käyty läpi useita asioita, jotka Panama-papereissa tulivat ilmi. Ja muutaman vuoden aikana on tapahtunut paljon. Tietysti mietintöluonnoksessa ovat mukana myös useat havainnot, joita on tehty panavaliokunnan kokouksissa ja tutkintamatkoilla. Minä uskon, että esittelijät ovat melko hyvin saaneet kaikki eri havainnot ja tosiseikat mietintöluonnoksiin. Todella arvostan työtä, jota he ovat tehneet. Ja he ovat ottaneet tähän asiaan, tähän mietintöluonnokseen mukaan ne asiat, joita varjoesittelijöiden kokouksessa käsiteltiin juuri ennen mietintöluonnosten, ähm, mietintöluonnosten julkaisua. Tässä on aikatauluasioita. Panaman papereiden perusteella on menty taaksepäin jopa 70-luvulle ja kaiken tämän asian asioiden täytyy olla hyvin selkeää ja kaikkien näiden asioiden pitää kattaa sama aikaväli. Ja jos joku asia on jo otettu huomioon lainsäädännössä, niin sitä ei tarvitse uudestaan tehdä. Mutta tämä aikataulukysymyksen ratkaisu varmaan auttaisi, jotta saataisiin perusteltavia ja perusteltuja tuloksia. Me katsomme tarkasti, mitä suosituksissa sanotaan ja käymme läpi kaikki tarkistukset ja mutta kun otetaan huomioon, miten paljon, työ, miten paljon tietoa tässä on ollut käsiteltävänä, niin olette tehneet erinomaista työtä. Toteaisin myös, että on tiettyjä avainkysymyksiä, kuten taksi 1 ja taksi 2 valiokunnan työssä tuli ilmi. Ja kyse on siis suosituksista, joita annamme. Ja pitäisi painostaakin tavallaan komissiota siihen suuntaan, että saamme säädösehdotuksia. Se on hyvin tärkeä asia. On hienoa, että yhteisesittelijät ovat pitäneet tämän mietintöluonnoksen rakenteen hyvin selkeänä. Ja olen myös yhtä mieltä monista esitetyistä suosituksista, esimerkiksi siitä, että on kiinnitettävä suurta huomiota siihen, että tällaisten tarkastuselinten toimivaltaan on kiinnitettävä huomiota ja myös niiden työskentelymahdollisuuksia on parannettava ja lainsäädäntöä on parannettava. On nyt paljonkin säädöksiä, jotka ovat tällä hetkellä trilogivaiheessa ja pyritään neuvoston kanssa löytämään kompromissi, koska tämä koska tässä tällä kyseisellä säädöksellä voimme sitten moniakin porsaanreikiä sulkea. On tärkeää käsitellä asioita jotka liittyvät meidän työhömme, mutta ihan kaikkia eri säädöksissä tai eri mietinnöissä olevia asioita, jotka eivät suoraan liity panavaliokunnan työhön, ei ole syytä käsitellä. Täytyy pysytellä tiukasti tässä meidän toimivallassamme. Toivon, että neuvosto ja komissio ottavat suosituksemme vakavasti ja ryhtyvät toimenpiteisiin. Toki suosituksissa on sellaisiakin kohtia, joista en ole niin samaa mieltä tai joita mielestäni pitäisi vielä hieman työstää. Tarkistuksillamme en ole esimerkiksi ihan varma, että voisiko olla helppoa perustaa jotakin lainsäädäntöelimiä esimerkiksi tällainen EUn fatka ja muut elimet, tai voidaanko tällainen tarkastustoiminta, due diligence, yritystarkastusprosessi ulkoistaa, jos se ulkoistetaan, niin onko se sitten yhtä tehokasta, en, en oikein tiedä. Mutta mielelläni keskustelen kaikista näistä asioista. Mielestäni ei myöskään pidä alkaa säännellä niin paljon lainsäädännöllä näitä asioita, Meillä on jo standardit, jotka kyllä tehokkaasti ottavat mukaan asioita, jotka eivät välttämättä ole lakisääteisiä, mutta ne toimivat jo tehokkaasti. Eli pitäisi löytää oikeanlainen tasapaino näiden eri asioiden välille. Esitän kyllä tarkistuksia varmaan myöhemmin, mutta tässä vaiheessa totean, että todellakin arvostan kovaa työtä, jota täällä on tehty. Kiitän sihteeristöä, kiitän kaikkia kollegoita ja erityisesti toki yhteisesittelijöitä. Ja me, me he, tämän työn perusteella saamme hyvän mietinnön luonnoksi aikaiseksi. Kiitos Ludek. Mitä tulee mandaattiin? Tämä on hieman laajempi, koska tässä on myös takse ykkösen ja kakkosen jatkotoimia. Tästä täytyy tietysti keskustella. Ja itse sääntely Esimerkiksi äh, Luxemburgin tapauksessa tiedonkeruun matkalla huomattiin, että 300 juristista vain yhtä sitten tarkasteltiin. Mutta kiitoksia. Uskon, että tässä on nyt hyvä pohja yhteistyölle. ECR-kollega Angel Chambatski ei taida olla täällä tänään, eikä hänellä ole täällä ketään korvaajaakaan. Joten Miguel Orban Crespo Guesta seuraavaksi, missä hän istuukaan. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen siksi kiittää esittelijöitä, että ovat tuoneet meille asiakirjan, joka on hyvin mielenkiintoinen kartta tavallaan, jossa otetaan kysymykset esille ja siinä on hyviä suosituksia. Mutta kuitenkin kansalaiset odottavat paljon enemmän meiltä Meillä on nyt mahdollisuus lähettää selkeä viesti parlamentin hyödystä, varsinkin sen jälkeen, mitä tapahtui viime viikolla äh, Strasbourgissa. Minä haluaisin nyt käyttää Victor Rigon erästä lausetta. Tulevaisuudella on monta nimeä. Heikoille se on saavuttamaton, aroille pelkureille se on tuntematon, rohkeille se tarjoaa mahdollisuuden. Ja tänään, hyvät kollegat, meidän on syytä olla rohkeita. Me olemme sitä mieltä, että asiakirja voisi mennä vielä pidemmälle monissa kohdissa kuin mitä se nyt avaa. Ja se voisi ottaa esille avoimia kohtia, joita mainitaan, ja meistä on mielenkiintoista, että näin pitäisi tapahtua. Me olemme sitä mieltä, että veronkierto ja lava, rahanpesu ovat taloudellista terrorismia, koska ne kaikki ovat rahoituksellisten toimien takana. Ne ovat rikollisia toimia, niin kuin sosiaalisten oikeuksien heikentyminen ja julkisen politiikan heikentyminen, joka nakertaa veropohjaa jäsenvaltioissa. U on yleistä talouspolitiikka on halunnut luoda säätelemättömän pääomien liikkumisen puitteet ja myös verokilpailun. Ja silloin meiltä puuttuu hyvä verotuksellinen harmonisointi. Meillä on verotuksen devalvaatio, joka ei, kiho, joka ei kannusta julkiseen investointiin. Ja sillä me voisimme paremmin parantaa sosiaalista tilannetta koko planeetalla. Meillä haluaisin puhua, että kun puhutaan etasta, niin se on ihmeellistä, että vielä siedetään niitä maita alueita, jotka ovat todellisia verotuksellisia paratiiseja. Meillä on avoimia satamia, joita vielä löytyy EUsta, ovat yksi äärimmäisyysmuoto ja todella skandaalinen muoto näistä verotuksellisen polkumyynnin käytänteistä. Kaikki rikolliset minun maassani vievät rahaa Andorraan ja Sveitsiin, ja tämä ei ole mitenkään satunnaista koska nämä maat eivät harjoita verotuksellista yhteistyötä, joka olisi asianmukaista. Siellä on hyvin, hyvin tehokasta verotuksellista, joka on hyvin alhaista, koska veroprosentti on hyvin alhainen ja siellä käytetään muotoa, joiden ei voida identifioida näitä todellisia hyödynsaaduja, koska siellä on tietyn tyyppinen luottamuksellisuus ja ammatillinen salaisuuden vaatimus. Ja siellä ei siis harjoiteta asianmukaista verotusta. Tällä tavalla meidän pitäisi hankita sanktioita näitä Eli väliaikaisesti emme ole missään yhteistyössä näiden tiettyjen alueiden kanssa. Olisi esimerkiksi moratorio kaupallisille sopimuksille ja sopimukselle, jossa on kaksoisverotus. Tässä, on, tässä mietinnössä on hyvä ehdotus näistä toimenpiteistä, mutta kuitenkin se antaa täyden synnimätön päästön pankeille, joka on kuitenkin tämä peruskivi, kun puhumme rahanpesusta ja verokierrosta. Näiden toimijoiden vastuuta pitää mitata siitä pääoman määrästä, jota hallinnoidaan, eikä vain niistä offshore-yrityksistä, joita löytyy, jotka toimivat avoimesti. Meidän pitää myöntää verotuksellinen ja rikosoikeuksellinen vastuu kaikille hyödynsaajille. Eli meillä pitäisi olla kansainvälinen todellisista hyödynsaajista ja rekisterinäistä, ja sen, sen taakse ei kukaan voisi piiloutua. Me ehdotamme myös, että otetaan huomioon se edistysaskeleet, joita on tehty taksi yksi 2 ja taksi 1 mietinnöissä ja siitä direktiivistä, jossa puhutaan rahanpesusta, jossa myös puhutaan näistä sanktioista. Se on meille erittäin tärkeä teema. Meidän pitäisi sen takia huomioida ne suositukset, joita olemme saaneet eri asiantuntijoista, eri kuulemistilaisuusta, nimenomaan joita on järjestetty tässä valiokunnassa. Eli esimerkiksi voitaisiin ottaa pois harjo- lupa harjoittaa pankkitoimintaa te tiedätte, että tämä ei ole mitään neutraalia kieltä. Meidän pitäisi todella ryhtyä toimenpiteisiin, jotta meillä olisi äh, toimijoita, jotka helpottavat meitä keskustelemaan välittäjien kanssa. Meillä pitäisi olla myös kriteerioita näistä mustista listoista, jotka ovat täysin kestämättömiä, ja meillä pitäisi olla myös referenssilista GAFilta. Meidän pitää ryhtyä automaattisesti vaihtamaan verotuksellista tietoa joka ei ole ollut vielä riittävää, ainakaan kun on kyse riskimaista. Meidän pitäisi myös lisätä näihin luetteloihin ne maat, joilla on hyvin alhainen veroprosentti, verokäytäntö. Ja meillä on myös paljon eurooppalaisia maita, jotka eivät täytä näitä kaikkia mainitsemia kriteereitä sanottua. Niin tämä minä haluan kiittää myös kumpaakin esittelijää tästä työstä ja ovat luoneet hyvät puitteet eh, tehdä eh, tarkistuksia, jotta voimme sisällyttää ne tähän tekstiin ja sen myötä saada enemmistön tähän. Ja silloin meillä olisi jonka myötä voisimme edetä tässä lainsäädäntötyössä, jotta voisimme jatkossa välttää näitä erittäin vaikeita kysymyksiä, jotka ovat perustavaa laatua. Ja meillä olisi tässä hyvä oppi siitä, miten me voimme olla rohkeita meidän kansalaistemme silmien edessä. Kiitos. Kollega Miguel Oban. Kiitoksia kollega Crespolle Guen puolesta kommentoisin yhtä asiaa. Veroasteet, nehän kuuluvat sopimusten mukaan suoraan jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Meidän pitää pyrkiä oikeudenmukaisen verokilpailuun ja tästä varmasti tulevana vuosina vielä keskustelemme lisää. Malta, 35 prosenttia tiettyä veroa, mutta ulkomaalaiset maksavat vain 5 prosenttia tätä veroa, ja tämä nyt ei ole kovinkaan reilua. Haluatko vielä kommentoida? Tiedän, mutta tämähän ei ole lainsäädäntömietintö. Mielestäni meidän pitää nyt tällä hetkellä pitäytyä argumenteissa niistä maista, jäsenmaista ja neuvostosta ja eri toimielimistä, eli jotka voisimme sitten loppujen lopuksi päästä ehkä lainsäädäntötekstiin, joka olisi viime kädessä paljon tärkeämpää tietysti. Selvä. Seuraavaksi Molly Scott Cato vihreistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Toistelisin sitä, mitä muutkin ovat jo sanoneet. Esittelijät ovat tehneet todella hienoa työtä. Saamme tässä kiitellä myös itseämme hienosta työstä, samoin sihteeristä. Tästä menettelystä on hyvä, että meillä on kolme asiakirjaa. Yksi, joka koskee toimiamme, yksi löydöksiämme ja yksi suosituksiamme mutta osittain tässä on kyllä päällekkäisyyksiä, mutta tämä on hyvä pohja tulevalle työlle. Näissä toimia käsittelevissä asiakirjoissa pitää olla erilaisia liiteasiakirjoja. Meidän pitää katsoa, mitä tuleva, tulevassa työssä tehdään ja tuleville valiokuntatöille pitää taata kaikki materiaali. Me tuemme sitä, mitä tässä sanottiin veronkierrosta, rahanpesusta ja välittäjistä. Olemme yhtä mieltä siitä, että meillä ei ole tarpeeksi toimivia lainsäädäntöpuitteita eikä täytäntöönpano myöskään toimi halutulla tavalla eikä komission harjoittama valvonta. Ja myös yhteistyössä panavaliokunnan kanssa on parantamisen varaa. Uskomme, että hallinnollisen yhteistyön, veroyhteistyön ja kolmen raha, rahanpesudirektiivin täytäntöönpanossa ei ehkä rikottu lakia, mutta tässä oli kyse huonosta hallinnosta. Mutta me tutkimme asiaa juristiemme kanssa. Meistä tässä kolmannessa rahanpesudirektiivissä on mahdollisesti ollut rikkomuksia ja me teemme tarkistuksia tämän mukaisesti. Ja toinen asia, että tässä peräänkuulutamme on se, että jäsenvaltiot katsoisivat huonon hallinnon tapauksia Maltan rahanpesuselvityskeskus sanoi, että tiettyjä tapauksia poliisi seurasi ja Saksassa on toimittu tavalla, joka mielestämme on rikkonut sääntöjämme eikä myöskään Luxemburg ole oikealla tavalla jäljittänyt veronkiertäjiä. Ja kun katsotaan sitten suosituksia, niihin aiemmin jättää jotakin tarkistuksia, mutta tämä on äärimmäisen hyvä pohja. Suosituksissa sanotaan, että toimivaltuuksien puute on estänyt tutkintojen tekemistä ja parlamentin toimia. Tiedämme, että neuvosto ei halunnut sitoutua valiokunnan toimintaan mutta mikään ei estä jäsenvaltioita muuttamasta perussopimuksia ja antamasta meille lisätoimivaltuuksia, joten meidän täytyy olla tältä osin innovatiivisia. Panama papereissa todettiin, että EU-ssa toimivat välittäjät edistävät veronkiertoa, erityisesti Lontoossa, mihin puolet yrityksistä oli rekisteröity. Ja kansalaistemme takia meidän pitää tehdä niin, että tämä ala toimii kaikkien etujen mukaisesti. Ja tässä todella kaikkein köyhimmät maat menettävät eniten. On toimittava välittäjien osalta, kuten oli sanottu, mutta tässä ei mainita neljän tarkastuslaitoksen hallitseva markkina-asemaa. Tähän kiinnittäisin huomiota. ja koko tätä alaa ja verosuunnittelua. Ja tähän jätämme tarkistuksia. Ja lopuksi aika taitaa nyt loppua. No, puheenjohtaja sanoa, että emme muistanut laittaa kelloa juoksemaan, mutta no, saisinko vielä minuutin? Komissio ei saa, saisi edistää ainoastaan tiettyjen jäsenvaltioiden etuja. Olen britti, kuten tiedätte. Tässä se, mitä britti Panama-papereista kävi ilmi, on se, että merentakaisten alueiden ja Lontoon välinen suhde on tässä aivan keskeisessä asemassa. Täytyy katsoa, minkälainen suhde näillä merentakaisilla alueilla on, ja nämä ongelmat pitäisi ratkaista ennen Brexitiä. Kiitoksia kovasti kaikista töistä, joita täällä on, olemme tehneet, ja odotan olla tulevia keskusteluita. Kiitoksia. Tietoverokannat pätevät kaikkialla, mutta yhdistynyt kuningaskunta ei valvo näitä meidän takaisia alueita. Marko Valli seuraavaksi EFDDstä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän kahta esittelijää, koska tälläkin kertaa he ovat tehneet erinomaista työtä ja tätä taistelua on saatu vietyä eteenpäin parlamentissa. Ja lisäksi on saatu aikaiseksi erinomaisia suosituksia. Ja toivotaan myös, että näitä suosituksia sitten noudatetaan, kun sääntöjä luodaan. Parlamentti itse on ollut esimerkkinä tässä viime täysistunnossa esimerkiksi verot tai ei ollut linkään esimerkkinä tässä, koska se mitä tehtiin verotuksen suhteen viime täysistunnossa, niin mentiin hieman taaksepäin, koska moni monikansalliset yritykset saivat tiettyjä helpotuksia verotietojen luovuttamisen suhteen. Takse 1, taksi 2, Taksi Kakkonen Pana ovat tehneet todella paljon työtä tähän mennessä ja siksi pitäisi huolehtia siitä, että säännellään kunnolla eikä tehdä sellaisia virheitä kuin nyt tehtiin. Täytyy huolehtia siitä, että maakohtaiset tiedot on julkaistava ja että se on todella pakollista, eikä niin, että siitä tehdään jokin vapaaehtoinen vaihtoehto, niin kuin viime viikolla täysistunnossa päätettiin mustalista täytyy olla mukana. Tässä on mukana myös kolmannet maat ja myös seuraamukset voisivat olla vieläkin tiukempia ja varmaankin tähän teemme joitakin tarkistusehdotuksia. Sitten tuo korkean riskin maiden luettelo pitää, pitää mukana nuo Panaman papereissa olevat kaupungit. Lisäksi mielestäni pitäisi korostaa sitä, että pitäisi olla veroparatiiseista jokin luettelo me Euroopan unionissa siis. Ja meidän pitäisi suhtautua todella tiukasti niihin, koska meillähän on EU-alueella ihan suora toimivalta EU-alueen veroparatiiseihin ja jonkun täytyisi maksaa tämä taloudellinen ja sosiaalinen katastrofi, johon on jouduttu näiden tiettyjen yritysten ja veroparatiisien toiminnan takia. Myös pankkeihin ja välittäjiin täytyy suhtautua hyvin tiukasti, erityisesti jos ne eivät suostu yhteistyöhön ja käyttävät siis tällaisia järjestelmiä, jotka ovat verotuksellisesti suotuisampia pitäisi kuitenkin puuttua tähän. Ja olemme myös sitä mieltä, että pankit ovat, tai välittäjät ovat suurimmaksi osaksi juuri pankkeja, ja niillä on myös toim- niiden alalla meillä on toimivaltaa EU:ssa. Pankkien kautta myös rahat, raha liikkuu, eli meidän pitää suhtautua niihin ja niiden toimintaan hyvin tiukasti. Se on meidän poliittinen velvollisuutemme toimia siis määrätietoisesti. Sitten rahanpesuvastaisen lainsäädännön tiukentaminen. Vaaditaan kunnollista avoimuutta. Tämä koskee myös trusteja ja rahastoyhtiöitä. Lisäksi tällaisten tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisen kynnyksen alentaminen on hyvin tärkeä asia. Täällä on tehty työtä, joka meidän mielestämme on todella tärkeää. Ja kuten Mollikin vihreistä sanoi, me, meidän täytyy ottaa vielä jotain mukaan näistä vaatimuksista ja työn, työmme ehdoista. Täytyy jotain saada vielä mukaan tuohon mietintöluonnokseen. Kokonaisuudessaan tämä mietintöluonnos on oikein hyvä ja kattava. Tämä on tietyllä tavalla 19 vuoden työ, jota on tehty. Nyt tarvitaan radikaalia muutosta käytännessääntöjen muodossa. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että tästä tulee teksti, johon voimme yhtyä, jonka voimme allekirjoittaa. Ainahan jotain enemmän voidaan siihen sisällyttää, mutta jo viime vuonna, kun aloitimme työn, niin totesin sen, että aina kun toimielimet voivat kulkea oikeaan suuntaan ja edistää asioita, niin ei saa ottaa askelta taaksepäin, niin kuin tehtiin viime viikolla täysistunnossa. Meidän täytyy edistää sellaisten työtä, jotka pyrkivät vakavamielisesti näitä asioita edistämään. Ja seuraavalla kerralla, kun meillä on mahdollisuus saada asioita eteenpäin, niin meidän pitää myös käyttää tuo tilaisuus. Parlamentti ja muut toimielimet. Kiitos. Äh, Vali, äh, ich glaube... Kiitoksia kollega Valli. Mainitsitte sen, mitkä veroparatiisit EUn sisällä kuuluisivat tälle luettelolle. Muistan komission puheenjohtajan sanoneen, että jos hän voi päättää asiasta, hän ottaisi listalle vain EUn ulkopuolisia veroparatiiseja, mutta minustakaan tämä ei olisi riittävää tästä. Meidän täytyy nyt katsoa sitten hieman komission suuntaan. Seuraavaksi Kappel. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti kummallekin esittelijälle tästä lausunto, tästä mietintöluonnoksesta. Tämä on erittäin kattava ja tasapainoinen. Tärkeät asiat on otettu esille. Kyproksen matkamme aikana tuli jälleen asioita esille. Kyproksessa tuntuu siltä, että jäsenvaltiot ja tietyt sidosryhmät siellä, esimerkiksi FIU, ovat kiinnostuneita siitä, mitä parlamenttityössään saa aikaan. Ja kun tämä mietintö on valmis, niin uskon, että se kyllä antaa erittäin arvokasta tietoa parlamentin, komission ja neuvostonkin sidosryhmille, koska parlamentti näin kantaa oman kortensa kehkoon tässä rahanpesun veron kierron veropetosten osalta ja Panama-paljastusten ja LuxLeaks-paljastusten osalta. Eli vaatimustaso on tässä nyt korkealla. Mietintöluonnos, joka meillä on, vastaa hyvin näihin vaatimuksiin. Ja päätelmissä tässä tulee sille juuri yhteistyön puute, aivan kuten taksivaliokuntakin aikaisemmin sanoi, tarvitaan entistä parempaa yhteistyötä ja tiedon vaihtoa. Ja tietyissä tapauksissa tarvitaan myös seuraamuksia. Tarvitsemme myös käytännön sääntöryhmän osalta parannuksia. Aikaisemmin tässä oli heikkouksia, joista pitäisi päästä eroon ja uskon, että ryhmän uusi johto parantaakin tilannetta. Jossakin kohdassa tarvittaisiin ehkä hieman lisää konkreettia, ennen kuin saadaan tämä valmis mietintö käsiimme. Esimerkiksi musta lista, se mitä Jurova on sanonut, olisi kaksi erilaista luetteloa yhteinen, yhteinen Euroopan unionin luettelo ja toinen sitten kolmasista maista koostuva. Tässä varmasti tarvitaan Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä tai muidenkin tahojen. Tämä ei voi olla pelkästään komission laatima luettelo. Näin ymmärsin myös kuulemisessa Eurovalta. Mitä tulee tähän EUn luetteloon, meidän pitäisi pohtia siitä, onko oikein laatia juuri luettelo vai sanommeko, että sellaiset maat, jotka eivät tee yhteistyötä, niitä vastaan on aloitettava rikkomismenettely. Pelkkä luettelo ei välttämättä riitä, vaan tarvitaan muitakin toimia. Sitten toiseksi tietojen vaihto, se on keskeisen tärkeää kritisoidaan sitä, että kansalliset sääntelyviranomaiset ja muut, e, niillä ei ole kylliksi resursseja toimintaan ja meidän pitäisi pohtia, että kun meillä on nyt paljonkin erilaisia tiedotusvelvoitteita, niin ettei sitten käy niin, että nämä tahot jää, jäävät näiden tietomäärien jalkoihin. Sitten kohta 25, Luxemburg, Kypros mainitaan tässä. Tämä on tärkeä, mutta uskon, että kun kävimme näissä maissa, opimme sen, että niitä kaikkia ei voida kohdella samalla tavoin, vaan niillä on omat erityispiirteensä, jotka pitää ottaa huomioon. Sitten rahanpesusta. Sekin on tietenkin äärimmäisen tärkeää. Jälleen kerran tässä puhutaan näistä mustista listoista, joita ei vielä ole olemassa. On hyvä, että ne tässä mainitaan. Ja rahanpesun selvityskeskusten ja Euroopan välinen yhteistyö. Näimme jälleen kerran Kyproksella sen, kuinka tärkeä tämä yhteistyö erityisesti Egmont-ryhmässä on. Ja tästä täytyy pitää jatkossakin kiinni. Sitten meidän välittäjistä. 113 kohta voitaisiin ehkä ottaa tästä pois. Voisimme todeta, että vaadimme, että todetaan, että trustit ovat merkittäviä välittäjiä, niillä ei ole vielä julkistamisvelvoitteita. Ehkä tähän voisi sanoa, tässä voisi sanoa myös, että haluaisimme, että varjopankkitoimintaa valvottaisiin ja sanotaisiin selkeämmin jatkossa ja niille saataisiin lisää avoimuutta ja toimijoiden yhteistyöstä ja aikaisemmista hankaluuksista tässä puhutaan. Se on tärkeää ja tämä ehkä kannustaa sitten yhteistyöhön myös jäsenvaltioiden kanssa. Kiitoksia. Nyt varjoesittelijä luettelo on käyty läpi. Chambatski ei taida vieläkään olla paikalla. Seuraavaksi sitten ryhmien puhujat. EPP, Tom van ensin. Graag mijn appreciatie uitdrukken voor... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kertoa, kuinka paljon ihailen tätä valiokunnan työtä, sen puheenjohtaja ja sihteeristö, ja minä arvostan erittäin suuresti kahden yhteisesittelijän tekemää työtä. Ja tämä on erittäin kattava mietintöluonnos, joka on hyvä pohja loistavalle keskustelulle. Äh, haluaisin toistaa joitakin äh, asioita, joita edustaja Niedermayer on tehnyt EPPstä. Tässä on kyse nyt, jos on puhumme ajallisesti, se on erittäin tärkeää ja meidän pitää saada sellainen teksti, että se kaikki, mikä nyt on jo katettu lainsäädännöllä, katoaisi tästä mietinnöstä. Se olisi paljon konkreettisempi ja paljon tiiviimpi. Äh, silloin se tuli, tekisi mietinnöstä paljon helpompi, helpompi kommunikoida, viestittää eteenpäin ja, ja sitten jos puhumme välittäjistä tai mm, omaisuuden äh, hallinnoijista, on erittäin selkeää, kun puhutaan sanktioista, kaikki on ehkä sanottu, enkä siihen lisää enää sen enempää. Mutta kolme pientä, ehkä vähemmän tärkeää kohtaa, jotka kiinnittävät huomiota, kun luin tätä ensimmäisen kerran ensimmäiseksi kun puhutaan sääntömääräisistä puitteista äh, rahanpesussa, meidän pitää ne kaikkia valvoa, että todella sovelletaan yhteneväisesti tätä, mutta mietinnössä sanotaan usein proper implementation, proper implementation. Minä olen sitä mieltä, että tämä yhteneväisyys koherenssi pitäisi olla myös mainittuna, ei vain, tässä, ei vain tämä sana proper erityisesti silloin kun on kyse, kun määrittelemme jotakin asioita identtisinä. Toinen asia, kun puhutaan tiedonvaihdosta näiden ra- eurooppalaisten rahanpesulaitosten välillä, se on erittäin kunnianhimoinen hanke, mutta se ei saa kiinnittää huomiota muualle siitä, mitä on jo olemassa tänä päivänä. Eli meidän pitää painottaa todella sitä tosiasiaa, että pitää suunnitella paljon enemmän resursseja Eh, Financial Intelligence Unit kansallisella tasolla, koska silloinhan tiedonvaihto on ensisijaisesti erittäin tehokasta ja tärkeää. Toisaalta painotetaan hyvin paljon tiedonvaihtoa eh, siinä puitteissa, kun puhutaan DAC yksiköstä mutta, ja sen soveltamisesta, mutta tässäkin pitää sanoa erityisesti, että kansallisilla viranomaisilla on tarve saada välttämätöntä tietoa, että jolla voidaan vaihtaa reaaliajassa ja todellisuudessa. Nämä olivat kolme lyhyttä pientä kommenttia. Toivoakseni te voitte ne hyväksyä. Minä äh, olen erittäin innokas jatkamaan työtä tätä, kun nimenomaan kun ajattelemme neuvotteluja ja kompromisseja. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Eli Schlein, SD-ryhmästä. Kaksi minuuttia puheaikaa. Jeppe and Peter for your work. Kiitos paljon Jeppe Irsi tästä työstä, tästä mietintöluonnoksesta. Moni, maailmanlaajuinen ulottuvuus, erityisesti kolmannet maat ovat mukana ja se on hyvä asia ja Verovälttelystä kärsivät erityisesti nämä kolmannet maat ja tämä maailmanlaajuinen ilmiö vaatii myös globaaleja ratkaisuja. Tietty yleismaailmallinen yleismaallisten sääntöjen luomisen ei pitäisi olla mikään eksklusiivinen prosessi, niin kuin tämä BEPS-prosessi on näyttänyt olevan. Lisäksi OECDn säännöt koskivat ja sitoivat vain OECD-jäseniä, mutta kai muut, muita, muiden maiden ei sitten ole pakko niitä panna täytäntöön. Ja siksi pitää olla tällaiset yle, yleismaailmalliset säännöt, jotta voidaan veronkiertoa torjua, mutta se on hankalaa joillekin näille maille. Myös yhteiset Raportointistandardit voi olla vaikeaa kehitysmaille, koska niillä ei ole valmiuksia erityisesti teknistä ja verotusalan asiantuntijuutta tarvitaan ja yhteiset eh, raportointi- tai tilinpäätöstandardit, jos tulevat mukaan. Tästä on keskusteltu vuonna 2015 heinäkuussa ja sitten tämä luettelo niistä, jäsenvaltio- tai niistä valtioista, jotka eivät tee yhteistyötä, erityisesti kehitysmaiden hankaluudet pitäisi ottaa huomioon tässä luettelossa. Joku Yhdysvallat ei voi olla mukana tai minkälainen sitten valvontamekanismi EUlle voidaan siinä antaa. EUn ja jäsenvaltioiden veropolitiikka on hyvin tärkeä asia. Monet monenväliset yritykset käyttävät niiden eroja hyväkseen ja vievät varoja pois alueelta. Ja kehitysmaissa joka vuosi menetetään hirvittävästi rahaa veronkierron takia ja se voi myös meidän kehitysapupolitiikkaamme tai kehityspolitiikkaamme eh, heikentää tai estää. Kiitos oikein paljon hienosta työstänne. Schlein, next one is... Kiitos. Seuraavaksi Ruohonen Lerner ECR-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset raportoijille hyvästä ja perusteellisesta työstä tämän raportin koostamisessa. Se kokoaa hyvin yhteen panassa käytyjä keskusteluja ja löydöksiä. Minulla on muutamia kommentteja, joilla raporttia voitaisiin edelleen parantaa. Osio 1.2 käsittelee EU-listoja yhteistyöhaluttomista maista. Tässä yhteydessä mainitsin, että listoja tulee käyttää tulevaisuudesta laajalti EUn työssä. Toiseksi rahanpesun vastaista työtä käsittelevässä osiossa 2.1 eu EUlta aktiivisempaa työtä FATFn standardien parantamiseksi. Kehitysmaita koskevassa osiossa peräänkuuluttaisin parempaa politiikkakoherenssia kaikessa EUn kehitysmaita koskevassa toiminnassa, ei vain niissä toimissa, jotka liittyvät suoraan veroasioihin. Lisäksi loppuosiossa laittaisin jonkin verran huomiota sille, mitä PANA-tutkintavaliokunnan aloittamaa työtä voitaisiin jatkaa tulevaisuudessa. Mitkä olisivat ne avainaloitteet, jotka pitäisi laittaa vireille esimerkiksi seuraavan viiden vuoden aikana? Minulla ei ole tähän nyt valmiita vastauksia, mutta tämä on asia, jota meidän kaikkien olisi hyvä miettiä. Jos julkinen huomio näille teemoille vähenee, on vaarana, että lainsäädännölliset prosessit menettävät myös momentumiaan. Johdantoosio painottaa aiheellisesti tutkivien journalistien ja vapaa lehdistön roolia näiden teemojen tuomisessa poliittiselle agendalle lisäisin tähän huomioon myös kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden työn merkityksestä. viimeisenä kävisin raportista huolellisesti läpi kaikki tilastolliset arviot ongelmien mittaluokasta. lisäisin muutaman puuttuvan arvion ja ehkä poistaisin joitain joiden tarkkuutta on kyseenalaistettu. Lähetän aikanaan muutosehdotuksia näistä. Kiitos vielä raportoijille erinomaisesta työstä. Ja, vielen Dank, Pirko. Als nächste... Kiitoksia kovasti, Pirko. Seuraavaksi Maite Urtunda. Ich habe lange geübt. Presidente, muy bien. <laughs> Enhorabuena. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää esittelijöitä hyvästä työstä, niin kuin valiokunnassa on, jo hän mennessä sanottu. Esittelijät ovat tehneet loistavaa, loistavaa työtä. Sen perusteella me voimme lähteä tekemään tarkistuksia, voimme saada erittäin hyvän pohjan tälle tekstille. Haluan kiittää myös sihteeristä, mutta emme saa unohtaa myöskään tällä hetkellä, mitä nyt on tapahtumassa ja mitä tämä valioku, mihin tämä valiokunta pitää vastata. Meidän pitää vaikuttaa neuvoston ja komission, jotka, eivät, jotka ovat olleet aika yhteistyöhaluisia, mutta meillä on velvollisuus vastata myös poliittisesti kansalaisille Euroopassa, jotka odottavat meiltä paljon, ja odottavat, että ei systeemisesti olisi tätä mahdollisuutta veron, veronkiertoon ja että jatkuvasti jatkuvasti kuullaan näistä rikkomuksista ja rikkeistä. Me olemme saaneet paljon aikaan tässä tutkintavaliokunnassa. Meillä pitää olla myös kokonaisvaltainen itsetutkiskelukatsemus, me, mitä me teemme meidän pitäisi olla tehokkaampia. Täällä on sanottu ihan asianmukaisesti monia asioita. Koko maailma, eivät kaikki toimijat ole vastuullisia tässä. Ei, ei ole vastattu aika, aina hyvin direktiiviin, niitä ei ole aina hyvin sovellettu, eikä ole vastuullisesti äh, toimittu, että jokainen toimielin olisi toteuttanut vastuullisesti esimerkiksi jokaisessa toimielimessä näitä direktiivejä päätöksiä. Meidän pitäisi yhdessä pohtia tätä ja tämä pitäisi palvella siihen, että me voisimme välttää jatkossa sen, että ne, joilla on erilaisia järjestelmiä kiertää veroa, ja meillä on kuitenkin monissa maissa paljon resursseja, kykyä, taitoa, tehokkuutta. Ja meidän täytyy ajatella, että mikä meidän demokraattinen vastapelurimme ja e, sen takia me voisimme taisuudessa saada paremmin tuloksia aikaan. Mitä tulee näihin suosituksiin, ihan selkeä on, että kannatamme sanktioita. Se on hyvä perusta sille, että se voisi myös hyödyttää niitä e, välittäjiä, pankkeja, jotka eivät halua toteuttaa niille kuuluvaa roolia missään nimessä. Jos ajattelemme sitten näkymiä, tulevaisuudessa, jos me haluamme uudet keskukset EUn veropolitiikalle, se voisi olla se paikka tai foorumi, eh, johon keräisimme kaikki ne tiedot, joita me olemme saaneet, kaikki mitä me olemme oppineet, kaikki ne suositukset, joita olemme keränneet. Niille voisi olla jatkumoa, ne voisivat olla tuottaa hedelmällistä tulosta jatkossa. Me olemme nähneet meidän tekniset ja normatiiviset puutteet tiedonvaihdossa. Täällä on siitä jo puhuttu ja ne on jo määritelty. Meillä pitäisi olla hyvät määritelmät. Silloin tämä kaikki toimisi hyvin, eikä se valuisi meidän sormiemme välistä. Me tiedämme, mitä meidän sormiemme käsiemme välistä on jo valunut ja tippunut. Taksivaliokunta, anteeksi, no ehkä minulta nyt loppuaika. Minä, meidän pitäisi myös puhua näistä väärinkäytösten paljastajista ja heidän suojelustaan ja turvastaan. Kiitos. E Fabio Di Masi. Seuraavaksi Fabio De Masi GUE-ryhmästä. Kiitoksia JP Kofodille ja esittelijä Jesekille erinomaisesta työstä. Me kulutimme 90 minuuttia ja siirrymme jatkoajalle. Nyt tarvitaan hyvä peliä ja olemme aivan määrävän tärkeässä vaiheessa sen suhteen, minkälaisia poliittisia tuloksia tästä kaikesta tekemästämme työstä voidaan saada aikaan. Itse käsittelemään muutama asia. Ensinnäkin riittämätön yhteistyön neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa. Tässä täytyy vielä hyvin äh, täsmällisesti viitata direktiiveihin äh, neuvostolle ja komissiolle, jotta voidaan lisätä valtuuksiamme. Itse uskon, että tässä pitäisi antaa näitä lausuntoja valan alla mahdollisen sanktioin, jos täällä valiokunnassa ei puhu totta. Itse olen ollut mukana myös trilogikeskusteluissa – on hyvin tärkeää, että erilaisia panomapapereiden porsan reikää voidaan sulkea esimerkiksi tosiasiallisten edunsaajien asia, postilaatikko, yritykset, erilaiset trustit, pahimmanlaiset ja on huolehdittava siitä, että näitä vero rikoksia pidettäisiin myös esirikoksina, katsottaisiin myös rajat ylittävästi tapa, tapauksia. Sitten CCCTBstä meidän täytyy nyt pyytää komissiolta jatkotoimia. Tässä määrävä tekijä on se, nousevatko yrityksen verotulot, ei se kaventuvatko ne. Nolla veroon pitäisi olla kriteerinä yksi sille, että joutuu mustalle listalle. Ja olen puheenjohtajan kanssa yhtä mieltä sitä, että me tarvitsemme kattavan luettelon. On katsottava myös kaksoisverotusta, lähdeveroa. Näistä asioista keskustellaan tällä hetkellä ja Malta ehdotti sitä, että lähdeveroa soveltaisiin vain niihin maihin, jotka ovat mustilla, mustalla listalla. Toiset taas sanovat, että he eivät halua minkälaisia verotuksellisia sanktioita näiden listojen perusteella. Me teemme myös konkreettisia ehdotuksia korvamerkitsemisestä, ring fencingistä, ja samoin terrorismin rahoituksessa tiedonvaihto on ollut aivan riittämätöntä. Haluaisin viitata tässä myös Europolin. tämän aihe, joka liikuttaa monia. Kiitoksia seuraavaksi Heidi Hautala vihreistä. Kiitos oikein paljon. Haluaisin yhtyä kiitoksiin, joita on esitetty sihteeristölle ja esittelijöille tästä hyvin vaikuttavasta työstä. Lisään myös muutaman kommentin siihen, mitä Molly Scott Cater juuri sanoi. saanti ensinnäkin. Jälleen kerran jo, ajauduimme tähän toimielinten väliseen ongelmaan, joka meillä neuvoston kanssa on, ja se näkyy kyllä mietinnössä hyvin. Neuvosto todellakin esti tämän valiokunnan työn kieltäytymällä antamasta mitään tärkeitä tietoja. Entäs sitten Euroopan komissio? No jonkun verran tietoja saatiin, vain turvahuoneissa sai niitä käydä katsomassa, mutta mitään mahdollisuutta ei ollut viedä parlamentista tai turvahuoneesta ulos. Ja tähän täytyy kyllä saada muutosta. Tässä on kaksi kysymystä. Miten nyt pitäisi toimia niiden asiakirjojen kanssa, jotka valiokunnalle eh, toimitettiin? Ja toinen, miten varmistetaan se, että parlamentti saa myös muilta toimielimiltä tiedot käsiinsä niin, että se voi todella eh, hoitaa valvontatehtävänsä? Tämä liittyy avoimuuteen ja tiedon saatiin myös eh, suuren yleisön näkökulmasta, ei pelkästään parlamentin näkökulmasta. Ja haluaisin myös todeta, että mehän koko ajan vaadimme kunnianhimoista julkista maakohtaista raportointia niin, että kaikki kansalaisetkin pääsisivät noihin tietoihin käsiksi, niin sitten kuitenkin todella tiukensimme tätä tiedonsaantioikeutta viime viikolla äänestyksessä. Emme voi olla näin tekopyhiä tällaisissa tilanteissa. Ehkä tämä voidaan vielä jossain kohtaa tämä erhe korjata. Kiitoksia Heidi Hautalalle. Nyt vielä Nuno Melo EPPstä ja sitten Anna Gomes, Ramon Hauregi ja Louis Michel ja Thomas Mann ja Michel, Michel Teurer menettelyn ilman puhujalistaa. Kiitos puheenjohtaja. On tärkeää korostaa etuja, kun, et, että tässä mietinnössä on tosi seikkoja, ihan hyviä ajatuksia, jotka voimme hyväksyä, mutta emme voi kuitenkaan hyväksyä minkäänlaista keinottelua missään mielessä, mielessä ja muodossa. Tässä mietinnössä pitäisi ilmentyä meidän toiveemme. Me haluamme mietinnön, jossa puhutaan todennetuista teoista. Sen takia tässä mietinnössä meidän pitäisi kokonaan poistaa poliittinen taistelu, poliittiset konfliktitekijät. Meidän pitäisi myös pitää mielessä erityismandaat, joka meidän tutkintavaliokunnallamme on. Eli meillä on tarkoitusperätavoite, joka määrittelee meidän työtämme. Meidän täytyy näin ollen laatia mietintiö, joka todella on, kulkee tätä tarkoitusperää päämäärää kohti. Meidän pitää hyödyntää tätä mietintöä ehkä muihinkin tarkoituksiin. Ei se ole mahdotonta. Lisäksi olisi tärkeää mainita kaikille niille, jotka ovat tehneet yhteistyötä myös niille, jotka eivät pystyneet tekemään yhtyö, yhteistyötä, että jotkut ovat kieltäytyneet antamasta tietoja. On voitu todeta, että oli joitakin ihan selkeitä tapahtumia. Joitakin ihmisiä estettiin puhumasta ja kertomasta tietoa, jota heillä oli jopa myös kuulemistilaisuuksissa. Tämä voisi hyödyntää ja auttaa meitä jatkossa. Kuka auttoi meitä ja kuka ei halunnut auttaa, vaikka hänellä oli tietoa hallussaan. Tämä ei ole mitenkään mukavaa sanottavaa, mutta pakko oli kertoa. Kiitos. Tässä varmasti katsomme myös maissa tehtäviä tutkintoja ja mahdollisesti henkilöitä, jotka mainitsimme nimeltä. Seuraavaksi Anna Gomes. Great. Kiitos. Haluaisin todella ylistää yhteisesittelijöitä ja sihteeristöä, jotka ovat tehneet erinomaista työtä. Tämä on helposti, helppolukuinen ja myös erittäin hieno tuotos tästä parlamentista. Kaikkien muiden tavoitteiden ohella on myös se, miten voimme vaikuttaa lyhyellä aikavälillä tämän mietinnön puitteissa. Tätä ei pidä unohtaa. Ja sitten tämä rahanpesun vastainen direktiivi, jota juuri työstämme. Nyt toivottavasti saamme tämän Viron puheenjohtajakaudella päätökseen. Maltan puheenjohtajakaudella olimme jo lähellä, mutta emme vielä onnistuneet. On tiettyjä muutoksia, joita siihen pitää saada. Ja me voimme varmasti omat kantamme siihen saada. Meidän on huomioitava se, että kun me taistelemme tästä kyse ei ole vain avoimuudesta ja verotuksen oikeudenmukaisuudesta. Se on myös rahanpesun ja järjestäytyneen rikollisuuden terrorismin vastaista taistelua. Ja usein tämä työ on estetty jäsenvaltioissa, kun on puhuttu rahanpesun vastaisesta työstä. Esimerkiksi Maltalla monetkaan jäsenvaltiot eivät hyväksyneet esimerkiksi trusteja sellaisten yritysten tai toimijoiden joukkoon, jotka me halusimme tuolle todellisten omistajien ja edunsaajien luetteloon. Ja on ehdotettu, että fasilitaattoreita, välittäjiä koskeva kohta olisi vielä tiukempi, mitä tulee seuraamuksiin. Kun mehän tiedämme sen, että koko rahanpesujärjestelmä perustuu siihen oletukseen, että joitakin jotkut elimet tai toimijat ovat pakollisia noudattamaan, pakotettuja noudattamaan tiettyjä sääntöjä, mutta ne eivät kuitenkaan noudata näitä sääntöjä. Ja sitten hallinnolliset epäkohdat tai huono hallinto jäsenvaltioissa, kuten Molly Scott Kaatokin sanoi, se on tärkeä asia ja se pitäisi tekstissä myös näkyä ja erityisesti liitteissä. Siellä pitää näkyä kaikki se työ, mitä olemme tehneet, mukaan luettuna erilaiset tiedonhankintamatkat ja muut. Ja sitten seuranta. Meidän pitää myös käsitellä jossain luvussa valiokuntien toimivaltaa toki, niin kuin esittelijät ovat tehneetkin, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi myös ottaa tähän mukaan jonkinlainen seurantamekanismi. Se, että tämä valiokunta on oletta, olemassa ja meillä on kokouksia, se eh, kyllä houkuttelee monia ihmisiä puuttumaan näihin asioihin, esimerkiksi väärinkäytöksen ilmiantajia ja komission jäsenvaltion täytyy tehdä työtä. Kiitos. Muistutan vielä siitä, että sovimme kahden minuutin puheajasta. SD-ryhmästä Ramon Hauregi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijöitä mietinnöstä ja muutama lisäys, jos sallitte. Ensimmäinen liittyy tähän asiakirjan filosofiaan. Minä puolan sitä, että me olemme kunnianhimoisia. Me ole tässä oli laatimassa lainsäädäntötekstiä, vaan tiettyä tiekarttaa, jolla tulee olemaan pitkä tie kuljettavanaan. Se on pitkä marssi kehityksiä, ajatuksia kehittelemme, mutta monet odottavat meiltä paljon. Ja tämä asiakirja on parempi, jos se on kunnianhimoinen, kuin että jos se, se rajoittuisi vain joihinkin väitteisiin ja aikomuksiin. Toiseksi meiltä puuttuu tietty kansainvälinen toimielin tai elin, joka, joka seuraisi tätä suurta tehtävää, kun me taistelemme veronkiertoa ja veropetoksia vastaan, niin me voi lopettaa tässä ja täällä tänään nyt tätä, koska me tarvitsemme kansainvälistä komiteaa, toimielintä, elintä, joka olisi jotenkin YK on kytketty ja on kytketty, mutta meidän pitäisi, eh, joka olisi liian kytketty näihin, mutta joka antaisi jatkuvuutta tälle meidän aloittamallemme työmme, ettei se puhuttaisi vain taksi yhdestä, taksi kahdesta ja Panama-paperista ja sitten se kaikki haistuisi savuna ilmaan. Meidän täytyy vielä vaatia komissiolta, että se olisi enemmän toimivaltainen, vahvempi, voimakkaampi jos me olemme tämä tutkintavaliokunta, niin se on erittäin, se on valiokunta, jolla ei ole minkäänlaista välintulomahdollisuutta oikeutta. Sen takia, jos meillä on nämä suositukset, jos me voisimme, pystymään, jos voisimme pystyä muuttamaan perussopimusta, jos tämä olisi mahdollista, jos komissio lähtöisi koordinoimaan veropolitiikkaan, jos sillä olisi kunnianhimoisemmat tavoitteet kansainvälisellä tasolla, niin silloin se olisi hyvä asia. Neljänneksi meidän pitäisi myös miettiä, miten me olisimme täsmällisempiä, kun me laadimme käsitteen epälojaalista kilpailusta Tämä on periaatte, mutta sen taakse piilontuu kaikenlaista verotuksellista toimintaa, jota, joka on vähän hämärää eri jäsenvaltiosta toisemme. Tässä pitäisi olla täsmällisempää, mikä on epäleä ja epälojaalia kilpailua. Ja ihan viimeiseksi, hyvä puheenjohtaja, te tiedätte varsin hyvin, että minä AFKO-valiokunnassa olen laatimassa mietintöä, jossa puhutaan tutkintavaliokuntien toiminnasta. Tämä valiokunnan on erittäin tärkeä, koska tämä mietintö on nimenomaan osoitus siitä, että meillä on erittäin hyvä työjärjestys, joka myös ulottuu tuon tutkintatyöhön. Eh, Kiitos. Tuosta asiasta meidän täytyy varmasti keskustella vielä syyskuussa. Seuraavaksi Aldesta Louis Michel. Kiitos. Ensiksi haluan onnitella esittelijöitä ja sihteeristöä. Mitä minä tässä haluan, mikä minulla on kaikesti tärkeintä, oli varsinaisesti tämä mietintö. Se on vaan se, mitä sitten tulee suosituksiin. Minulle se on kaikista tärkein osa ja siinä mielessä se on tavoitteena meidän työllemme. Ihan pieni kommentti tässä ohi mennen. Minä teen eron yhteistyön eh, komission kanssa kuin suhteessa neuvostoon. Komissio on ollut paljon vapaaehtoisempi minun mielestäni ja paljon avoimempi joka tapauksessa. Se on ihan avoimesti antanut panoksensa meille ja neuvosto on toiminut hyvin eri tavalla. Olen samaa mieltä kollega Melon kanssa. Meidän pitää tehdä meidän mandaattiamme maata reagoida sen mukaan, eikä lähteä hajantumaan erilaisiin hyödyttömiin pikkupuuhiin sanktio, informaatioyhteistyö, välittäjät, niin poispäin. Meidän täytyy myös nähdä, mitä me voimme tehdä suositusten tasolla muuttamatta kuitenkaan äh, perusperiaatteita. Me voimme lähettää tietysti vastuuta poliittisesti jäsenvaltioille. Me voimme myös nähdä, miten me tarvitsemme muutosta perussopimuksiin. Minä tietysti Puolan hyvä puheenjohtaja maksimaalista ja minimaalista korkoa. Silloin kun puhutaan minimikorosta, jos meillä on minimikorko, silloin meillä pitää myös maksimiluvut. Muuten jotkut ideologit voivat lähteä pelaamaan tällä myös. Ihan viimeinen kommentti en puolla kuitenkaan sitä, että tässä lähdetään luomaan uusia valvontatoimielimiä. Meidän pitää ensin keskenämme nähdä, mitä instrumentteja pitää parantaa, joita meillä on jo käytössä, joiden kompetenssia pitää laajentaa ja katsoa, mitä on jo olemassa ja mitä olemassa olevan kanssa voidaan tehdä. Ei tässä pidä lähteä taas luomaan jotakin uusia ö, kummallisia toimielimiä, jotka tulevat vain hidastamaan työtämme ja se vaatii varoja. Meidän pitää vahvistaa jo olemassa olevia valvontaelimiä, joita me todella välttämättä tarvitsemme. Kiitos. Vähemmäs ja maksimi verokanta-keskustelu on mielenkiintoista. Tämä ei kuitenkaan aina ole vastannut todellisuutta. Me olemme sopineet 15 prosentista vähimmäiskannassa ja ylärajassa olemme epäonnistuneet. Meidän täytyy jatkaa keskustelua tästä. Herra Michel, seuraavaksi Thomas Mann. Kiitos. Eikö olekin kamalaa? Esittelijät saavat pelkkiä kehuja. En minäkään voi muuta sanoa kuin, että tässä on nyt hyvä pohja jatkotyölle. Tässä on tehty selväksi se, miksi on tärkeää, että meillä on tutkintavaliokunta. Tässä on nyt todella tehty entistä laadukkaampaa työtä. Ja matkailu avartaa, näin voidaan sanoa. Te kävitte paikan päällä ottamassa asiasta selvää. Selvititte rajamalla olevia asioita. Jossakin maissa julkisuudessa ei kiinnitetty huomiota tutkintavaliokuntaan. Toivottavasti tähän saadaan muutoksia ja Anna Gomes ei riitä, että odotamme vain rahanpesun vastaista direktiivää. Meidän täytyy kantaa oma kortemme kekoon. Meidän täytyy saada nämä veroparatiisit näkyviin. Voimme laatia luettelon, joko valkoisen luettelon, jossa jäsenvaltiot ovat mukana auttamassa, tai sitten mustalista, jossa sanotaan, että nämä ja nämä tahot eivät hoitaneet tehtävänsä. Uskon, että mustalista toisi parempia tuloksia mukana. On katsottava myös mahdollisia sanktioita. Rahanpesua ei tapahdu vain kolmansissa maissa, vaan on katsottava myös sitä, mitä tapahtuu EUn sisällä. Komission pitää tässä myös tehdä oma osuutensa ja se on ollut rakentavampi kuin mitä ajattelimme. Mutta trustien osalta esimerkiksi on jouduttu odottamaan aivan liian pitkään. Eli en voi valittaa. Oikein hienoa työtä tässä on tehty. Erinomainen pohja tuleville töille. Ja tämä auttaa meitä osoittamaan nyt sen, että olemme todella saaneet jotakin aikaan. Jatketaan saman malliin. Kiitos seuraavaksi Michel Toira. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kummallekin esittelijälle. Mietintö on erittäin hyvä ja se perustuu takse 1 ja takse 2 erityisvaliokuntien työhön. Inkä oikein ymmärrä kaikkea, mitä täällä sanottiin. Joku oletti, että tutkintavaliokunnalla olisi erilaisia toimivaltuuksia kuin erityis, erityisvaliokunnalla. Me halusimme kutsua kuulemiseen Luxemburgista Mörskoolin, mutta tämä ei edelleenkään ole onnistunut, vaikka hänellä oli Luxemburgin veropäätöksissä merkittävä rooli – häntä ei ole vielä tänne parlamenttiin saatu ja oletan, että takse 1 ja takse 2 valiokunnan tietyt asiakirjat eivät edelleenkään ole parlamentin käytettävissä. Uskon, että emme pääse asiassa eteenpäin, jos kyseenalaistamme takse 1 ja takse 2 valiokunnan, valiokuntien erinomaisen työn. Se teki laajempaa työtä kuin vain järjestelmän arviointia. Kaikessa ei päästy niin pitkälle kuin toivottiin. Ja näin asetimme toivomme sitten tämän tutkintavaliokunnan kontolle. Tässäkään ei ehkä ole päästy aivan niin pitkälle kuin olisimme toivoneet. kysymys kuuluu, onko voitu jo selvittää se, kuka on vastuussa aggressiivisesta verosuunnittelusta. Maltan pääministerin osalta pidän kiinni sanoistani. Jos Maltan hallituksen jäseniä yhdistetään Panama-tapaukseen, silloin tilanteeseen on saatava selkeys – tässä emme ole saaneet edelleenkään matkan, Maltan matkastamme huolimatta tietoja kaikesta. Ja rahanpesuun selvityskeskuksen liittyviä asiakirjoja ei ole saatu. Ja aivan kuten muutkin, minäkin vaadin sitä, että tutkintavaliokunta pitää saada laajemmin eurooppalaiseen käsittelyyn. Tarvitaan muutoksia perussopimuksiin, tarvitaan kansallisten parlamenttien tukea. Ja tämä on, onkin juuri suurin heikkoutemme, eli se, että kansalliset parlamentit eivät tue meitä kylliksi. Meillä on siis monenlaisia pors, porsan reikä toimissamme. Me tarvitsisimme mielestäni myös eurooppalaisen FBIn. Kiitos Michael Toira. No tässä ei ole nyt oikea aika puhua siitä, kuka tai mikä taho tekee parasta työtä. On ja tutkintavaliokunta, luksemburilaiskollega, jonka halusimme tänne kutsua, Marius Kohl. He eivät pyynnöstä huolimatta suostuneet tähän. Neuvosto sanoi, että pitää toimia pidättyvästi. Ja siksi päädymme siihen, että uskomme, että tutkintavaliokunnan toimivaltuuksia pitäisi muuttaa. Nyt vielä sitten Lopes Aguilar viimeisenä luettelossani. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin kommentoida, joka täsmää jo, jo jonkun kuul- ja sanotun kanssa. Minä haluan kiittää nyt myös esittelijöitä. Puhutaan suosituksista, jotka ovat luonnoksia. Tämä on erittäin tärkeää työtä, jota me teemme tässä tutkintavaliokunnassa. Meidän kuitenkin pitää muistaa myöntää, että tämä on laadittu kirjalliselle pohjalle, mitkä ovat meidän toimintarajamme tutkintavaliokuntana parlamentissa. Joskus on hyvin vaikea rajata tällaisen tutkintavaliokunnan työtä. Me olemme kuitenkin onnistuneet erittäin hyvin kun me ajattelemme, mitä kuulemistilaisuuksia meillä on ollut, mitä, miten me olemme näkyneet ja kuuluneet tutkintavaliokuntana, mutta on erittäin tärkeää, että kun me jotakin kirjamme ylös, kun me puhumme meidän kompromisseista, kun me haluamme taistella eurooppalaisen strategian puolesta, veroparatiisia vastaan, verokiertoa vastaan ja veropetoksia vastaan. Veronkierto, jossa on, jolla on erittäin hyvät tavoitteet. Jos me emme pääse tavoitteisiin, niin silloin tämä kaikki banalisoituu ja ruvetaan puhutaan ihan tavallisista pitää maina veroparatiisina ja puhutaan näistä verokäytänneistä, jotka ovat todella erittäin huonoja ja pahoja ja silloin emme eh, enää voi kritisoida tätä erityisverotilannetta, joka vallitsee myös Euroopan unionin sisällä. Puhuin, kuuntelin puhetta näistä vapaasatamista. Meidän pitää pitää mielessämme, että tavoitteena Tavoitteena on välttää eurooppalaisen strategian myötä rankaisemattomuus silloin, kun on kyse massiivisesta veronkierrosta, joka on tullut erittäin selväksi Panama Leaksin yhteydessä. Ja aivan erityisesti se tuli selväksi siinä, kuinka meillä on järkyttävä määrä lainkäyttöä, joka ei ole, toimi keskinäisessä yhteistyössä. Ja silloin on kyse myös jäsenvaltioiden suvereniteetista EUn sisällä. On ihan selvää, että jos ajattelemme meren takaisia alaisia maita ja alueita, esimerkiksi Karibian saaria maita, jotka puolustavat toimintaansa ja ovat tiukasti sidoksissa esimerkiksi Alankomaiden toimintaan, mutta minä haluan korostaa tässä, että tilanne voi banalisoitua ja se on erittäin vaarallista. Sen takia me voisimme lähteä lainsäädäntötoimintaan yhdessä komission kanssa, jotta saisimme todella hyvät puitteet. Ajatellen ihan perussopimuksia myös EUn toimivaltuuksia veropolitiikassa ja kun on kyse tällaisista erittäin pahamaineisista verokäytännöistä, meidän pitäisi lyhtyä myös sanktioihin verokysymyksissä kolmansia maita kohtaan. Kiitos. Nyt uskoakseni olemme käyneet kaikki puheenvuorot läpi. Ja nyt antaisin vielä kummallekin esittelijälle viisi minuuttia, jos mahdollista. Kofodensin. Kiitos oikein paljon kaikille kollegoille, varjoesittelijöille hyvistä kommenteista ja ehdotuksesta. Me toki yhteisesittelijöinä työstämme näitä ehdotuksia. Kiitos myös tavasta, jolla olette ottaneet vastaan tämän mietinnön. No, Ensiksikin haluan kommentoida muutamia tärkeitä asioita. Tämän valiokunnan perusluonne. Me olemme tutkintavaliokunta paperilla, mutta muodollinen toimivaltamme on hyvin rajattu, niin kuin tiedämme, ja me voimme vain antaa suosituksia, joita sitten muut valiokunnat ja parlamentti ja muut toimielimet voivat jatkossa noudattaa. Mutta nyt Panaman papereiden ansiosta meillä on melko selkeä näkemys siitä, miten pitäisi puuttua kaikkeen tällaiseen laittomaan toimintaan, kuten veronkierto, veropetokset, rahanpesu ja EUn sisäiset välittäjät myös on mainittu ja me todella totesimme hyvin selkeästi myös yhdistyneen kuningaskunnan aseman tässä. Ja Työmme tarkoitus on paljastaa laittomia toimia ja sitten tukea siihen puuttumista. Meidän täytyy myös osoittaa kansalaisille, jäsenvaltioille ja komissiolle, että toimia tällä alalla tarvitaan. Sitten muutamat konkreettiset ehdotukset, joita täällä annettiin. Minun mielestäni on hyvin on itsestään selvää, että juuri välittäjät, kuten asianajajat, veroneuvojat ja muut, joita koskettaa itsesääntely, usein kiertävät kaikki velvollisuutensa ja siihen täytyy puuttua. Ja siksi se on myös niin tärkeässä asemassa tässä mietintöluonnoksessa. Kollega Niedermayer puhui aikataulusta – ja lainsäädännöstä. On, se on totta, mutta koska kyse on Panaman papereista, niin toki se aikahaitari siinä on melko laaja ja on jossakin vaiheessa on sovellettu muita säädöksiä kuin jossakin toisessa ja kuitenkin meidän, me näemme, että vaikka näihin on puututtu aikaisemmin, mitä tällaista toimintaa on ollut, niin jäsenvaltioissa tämä edelleen jatkuu ja tarvitaankin nyt enemmän avoimuutta ja vilpitöntä yhteistyötä ehdottomasti. Ja me haluaisimme kyllä käsitellä tätä, mutta kyllä meidän täytyy avoimuutta ajaa. Sitten tämä verosäädökset, niissä on paljon porsainreikiä. Me yritämme puuttua niihin ja pyrimme säädöksissä myös tukkimaan näitä porsaanreikiä. Se on iso työ jäsenvaltioille ja komissioille. Mutta sitten kolmansien maiden suhteen luettelot sekä korkean riskimaista että yhteistyöhaluttomista maista. Jos tällaiset luettelot tehdään, niin täytyy sitten myös olla jonkinlaisia seuraamuksia, jos standardeja, yhdessä sovittua standardeja ei noudateta. Myös niin kutsutut UBOT mainittiin, todelliset omistajat edunsaajat. Tämä oli Paraman papereissa hyvin merkittävässä roolissa. On myös keskusteltu EUn laajuisesta rahanpesun selvittelykeskuksesta, mutta erityisesti todellisen omistajuuden suhteen tarvitaan toimia. Myös yritysverotus tuli esille. On mainittu, että tarvitaan arviointi arviointia tämän yritysverotuksen käytännessääntöjen työryhmän työstä. Se on nyt ollut melko kauan jo pystyssä se työryhmä. On käsitelty jäsenvaltioiden välillä näitä asioita ja EU-ssa, mutta erityisesti siellä puhutaan salassapitovelvollisuudesta ja sellaisista asioista, ja lisäksi työryhmä toimii yksimielisyysperiaatteella, joten se niiden, siellä pitäisi nyt päästä jonkinlaisiin johtopäätöksiin ja uskon, että sitten kun tämä yritysverotuksen käytännessäännöstö saadaan uudistettua, niin se varmaan edesauttaa avoimuutta ja muita näitä kysymyksiä. Myös nykylainsäädäntö ja säädösaloitteet mainittiin, meidän täytyy tukea niitä – tässä mietinnössä. Suhtaudumme niihin kunnianhimoisesti, esimerkiksi CCCTB on tärkeä asia. Siinä täytyy myös ottaa huomioon meidän havaintomme. On ryhdyttävä silläkin alalla toimiin. Kyse on tällaisesta tutkintamietinnöstä joten, tai tutkimuksesta, joten meidän täytyy suhtautua kunnianhimoisesti siihen, että minkälaisia säädöskehyksiä voitaisiin ottaa vaikuttaa rahanpesun ja veronkierron alalle. Tähän asti ei ole ollut riittävää kehystä olemassa. Meidän täytyy muuttaa tietysti myös sitä, että säännöksiä kierretään. Nyt aika on loppumassa. Haluan kiittää teitä kaikkia todella kovasti. Kiitän kommenteista, ne olen pistänyt kaiken tänne ylös itselleni. Suuresti odotamme sitä, että pääsemme tekemään tarkistusten parissa työtä. Kiitos. Peter. Kiitos. Jeppe, seuraavaksi Peter. Kiitos puheenjohtaja. Eipä tässä enää juurikaan ole lisättävää. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän huomioistaan, erityisesti myönteisistä kommenteista, mutta myös muista. Ja toistaisin ehkä vielä, mikä lähestymistapamme on. Emme halunneet katsoa asiaa ideologisesti, vaan päätelmämme perustuvat yhteiseen valiokuntamme työhön ja kirkerumatkoihimme. Ja nämä johtopäätökset sitten heijastuvat myös suosituksissa. Ja keskustelun perusteella toivon, että myös tarkistuksissa noudatetaan tätä samaa lähestymistapaa, Ja tännekin todella syntyvät valiokunnan löydösten perusteella. Koska ainoastaan jos meidän lopullinen mietintömme on hyvin perusteltu, luotettava, siihen voidaan suhtautua vakavasti ja se voi myös parantaa Euroopan parlamentin tulevien tutkintavaliokuntien työtä. Haluaisin kiittää sihteeristöä. Se on tehnyt erinomaista työtä, vaikka henkilökunta on vähän. Tämä ei mielestäni ole huonoa hallintoa, hallintotapaa. vaan sitä, miten tämän vuosituhannen alussa Euroopan parlamentin tutkintavaliokunta toimii. Ja toivottavasti tällä mietinnöllä voidaan torjua rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia, mutta samalla myös parantaa tutkintavaliokuntien toimintamahdollisuuksia. Kiitoksia kaikille. Kiitos kaikille tänään puheenvuoron käyttäneille, erityisesti yhteisesittelijöille – Tämä on mielestäni erinomainen lähtökohta töillemme. Tarkistusten jättämisen määräaika on 5. syyskuuta kello 12 tiistaina. Se on valiokuntaviikko, joten tuolloin eri mietintöjä tai mietintöjä ja tarkistuksia voidaan alkaa pohtia oikeastaan jo nyt lomien aikana. Kiitoksia esittelijöille sihteeristölle työn valmistelusta ja korostaisin vielä, että huomenna kello 14 paikalle tulee neljä ministeriä ja olisi hienoa, että läsnä olisi mahdollisimman moni parlamentin jäsen. Tiedän, että tuolloin on muita valiokuntakokouksia, äänestyksiä ja niin edelleen. Täällä on siis Saksan, Italian, Alankomaiden ja Irlannin ministerit paikalla – ja varmasti tätä kautta voidaan sitten keskustella myös tulevista kansainvälisistä toimista. Sitten pidetään taukoa ja seuraavassa kokouksessa 26. syyskuuta käsitellään tarkistuksia yhdeksästä puoli yhteen. Katsotaan jalkapallo, vuotoja, football leagues ja sitten BASF-yrityksen ja Caterpillarin verotuksellista toimintaa. Kiitoksia. Tapaamme siis vielä huomenna, mutta niille, jotka eivät huomenna pääse paikalle, toivottavasti heitä on vain hyvin vähän, niin haluaisin toimittaa, toivottaa teille hyvää kesälomaa ja ystävällisesti myös tulkeille. Kiitoksia.